ilmoittaa minulle herra Damiano Zofolin valinnasta 12. Joulu, helmikuuta 2015. Herra Zofoli tulee rouva Alessandra Morettin tilalle. Parlamentti ottaa tiedokseen tämän vaalin. Toivotan uuden kollegan tervetulleeksi ja muistutan siitä, että nyt hyväksytyin edellytyksin hän osallistuu parlamentin istuntoin ja sen eri elimien kokouksen Rouva Teresa Rodriguez Rubio on ilmoittanut, että hän lähtee parlamentista 5. maaliskuuta lähtien. Parlamentti ottaa tiedokseen tämän ja toteaa, että hänen paikkansa on tuosta päivästä lähtien avoinna. Die Fraktion der Vereinigten Linken. Yhdistyneen vasemmiston ryhmä haluaa nimittää kaksi jäsentä valiokuntiin.